oikeudellisten asioiden valiokunta on kokouksessaan 35.2012 artiklan kolme kohdan neljä mukaisesti esittänyt uusia jäseniä edustaja Minodora Kliviteti ja myöskin Alda Zusa, siis 18. toukokuuta ja 9. toukokuuta lähtien. Ja ehdotan, että nämä todetaan voimassa oleviksi. Vastustaako joku? Ei näitä vastustavan, joten tämä on näin vahvistettu. Euroopan kansanpuolen ja EPP eh, ryhmän puolesta olen